Mm, äänestyksen jälkeen voimme sanoa, että nämä raportit ovat olleet objektiivisia. Kiitos. Kiitoksia, kollega Foreva. Ja tämä keskustelu päättyy tähän. Huomenna äänestetään kello 11.30 näistä kummastakin mietinnöstä. Ja seuraavana on yhden minuutin puheenvuorot työjärjestyksen 150 artiklan mukaan. Ensinnäinen puheenvuoro kollega Saborskalle, olkaa hyvä dnešné popoludnie sme venovali ľudským právam. puhemies me puhuimme hyvin paljon täällä ihmisoikeuksista ja tässä yhteydessä kaksi asiaa. Me puhumme huhtikuussa 2012 maailman e, ihmisoikeuksista ja jos me viittamme vuoteen 2010, niin ei se enää ole ajankohtaista. Jos ihmisoikeus e, mietintö oli, niin siis en ollenkaan ymmärrä, että tämä tuli julkisuuteen viime vuonna ja vasta nyt se oli käsittelyssä. Toinen asia niin koskee sitten Venäjää, Valko-Venäjää. Lukashenkon äh, hallinto on äh, vuodesta 2010 vain mennyt huonompaan suuntaan. Ja minä toivoisin, että että Valko-Venäjä ei saisi jääkiekkootteluita järjestettäväkseen tänä vuonna. Lukashenkon hallinto voi käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta. Boska, Herr Kollege Mirski ist leider nicht anwesend. Kollega Mirski ei valitettavasti ole paikalla, siksi annan puheenvuoron kollega Bilbao Varandikalle. Kiitoksia. 26. huhtikuuta tulee kuluneeksi 75 vuotta Gernikan pommituksesta Espanjan sodan aikana. Tuolloin Natsi-Saksan ilmavoivat kokeilivat ö, massiivisia ö, sotilaallisia keinoja siviiliväestöä vastaan. Franco omalta osaltaan ö, hyökkäsi Paskien kansallista identiteettiä ja instituutioita vastaan. Gernikasta on tullut nyt rauhan symboli ja Picasson samaniminen maalaus voimistaa tätä. Tämä maalaus pitäisi olla esillä Baskimaassa. Vuonna 1977 Saksan valtio pyysi Paskin kansalta anteeksi osallistumistaan tähän verilöylyyn. Tällä hetkellä Espanjassa taantumukselliset äärioikeistolaiset historioitsijat kieltävät ja monet poliitikot hiljaisesti tunnistavat, että Frank, Frankon kannattajien rankaisemattomuus eh, oli yksi Espanjan demokratia siirtymän menestyksen salaisuuksista. Ehkä siksi ainoa tuomari, joka on yrittänyt näitä eh, rikoksia tutkia, on eh, poistettu oikeuslaitoksen palveluksesta. Hän on, hänet on irtisanottu. Ja seuraavaksi sitten Nikaski, olkaa hyvä. Mówiła pani Zaborska, znaczy o... Kiitoksia, puhemies. Niin viittaan siihen, miten Zaborska sanoi. Lukashenkon diktatuuri Valko-Venäjällä viime päivinä on johtanut siihen, että me Euroopassa olemme osoittautuneet vahvoiksi, me pystymme kun tuomitsemaan Valko-Venäjän tapahtumat. Meidän tulisi ylläpitää tämä kantamme, koska se on alkanut kantaa hedelmää. Toivon, että paitsi meidän parlamenttimme, myös koko Euroopan Eurooppa, Euroopan unioni ei ole heikko tämän takaperoisen politiikan suhteen. Meidän täytyy pysyä tiukkoina, emmekä saa muuttaa kantojamme. Kiitos. Mikalski, es folgt... Kiitoksia kollega Mikalski. Sitten kollega Morganti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Viime äh, viikkoina on tapahtunut aika kummallisia asioita. Tämä on aika vaarallistakin. Italiassa on muutamia pseudotutkijoita, jotka ovat saaneet kansainvälistä tunnustustakin, ovat esittäneet kantojaan Danten töistä – ja tämä on, tässä on esitetty antisemitistisiä ja islamofobisiakin kantoja. On tärkeää ymmärtää se, että nämä, nämä tahot ovat jopa ehdottaneet, että nämä, näitä, näitä taideteoksia jopa julistettaisiin pannaan. Nämä tapahtumat eivät ole millään tavalla eristä, eristyneitä, vaan ne osoittavat Ähm, eurooppalaista yleisempääkin tunnetta siitä, että halutaan kieltää äh, kulttuuriperintömme. Ja tällä, jos tämä ähm, tilanne ei muutu, niin mm, pulassa ollaan. Kiitoksia kollega Morganti. Sitten kollega Matias, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Portugali äänesti viime viikolla viimeisestä budjettitoimesta, joka heijastelee monen vuosikymmenen typeryyden kasautumista oikein mallioppilaan käytöstä, joka mallioppilas ei koskaan ajattele, vaan yrittää vain miellyttää opettajia. Ja nyt pyritään siis pääsemään irti vaarallisesta tyhjänäänistämistilanteesta. Eli meidän parlamentistamme tuli nyt sitten ensimmäinen parlamentti, joka hyväksyi nöyryyttävän omien toimivaltuuksiensa leikkauksen, eli sen, ettei se voinut omasta budjetistaan päättää. Tämä on yksi isku lisää Euroopan unionilta ja osoitus siitä, että kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on yhä suuremmassa roolissa. Onko demokraattista äänestää sen hyväksi, että ei enää ikinä voi äänestää? Kiitoksia kollega Matias. Herra Obermeier ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron kollega Rivelinille. Grazie. Kiitoksia puhemies. Italian tilanne on dramaattinen ja Eurooppa on kriisissä. Tämä johtuu siitä, että Itali- ja tämän vuoksi Italian työntekijät eivät ymmärrä Eurooppaa, menettävät työpaikkojaan, koska suuret firmat ö, sulkevat luukkunsa meille ja menevät alhaisen, ö, alhaisen tuotanto kustannusten maihin. Pankkien tulisi tukea pk-yrittäjiä. Emme ymmärrä sitä, että Italian demokraattisesti valittu hallitus on korvattu teknisellä toimi, teknisellä hallituksella. Ei ymmärretä sitä, että ne italialaiset kalastajat, jotka kalastavat Kroatian rannalla, ähm, rannoilla, heitä, kun, heitä rankaistaan. Sitten halutaan kuitenkin auttaa sellaisia maita, joilla ei ole mitään tekemistä vanhan mantereemme kanssa. Kollege Rivellini, es folgt Herr Kollege Kiitos kollega Rivellini. Seuraavaksi kollega Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Problema presupuselor zboruri și... Kiitos. Ongelma tässä cia lennoissa ja näissä pidetyskeskuksissa, joita on Euroopassa, se on taas tullut Euroopan parlamentin pöydille. On hyvin tärkeää taistella terrorismia vastaan – ja pitää puolustaa, puolustaa kuitenkin ihmisoikeuksia ja väärinkäytökset täytyy rangaista. Se, että eräitä maita syytetään ilman todisteita, ja Romania on aina syytetty tästä pidätyskeskukseen sallimisesta, mutta ainoa todiste asiasta on jotkut uutiset. Ja sitten kun sisäisiä tutkimuksia on tehty, niin on huomattu, että sisäisiä pidetyskeskuksia ei ole. Eli ei pitää tällaisia perusteettomia syytöksiä esittää, pitää analysoida tietoa. Kiitoksia, herra Ensiu. Sitten Galigan. Äh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni finanssipoliittisen sopimuksen allekirjoittaminen on ollut Irlannin ja eurovyöhykkeen tärkeä rakennuspalikka. Se ottaa huomioon useita politiikan alueita ja nyt on perustettu uusia sääntöjä, joiden avulla pyritään sääntelemään rahoituspalvelu teollisuutta ja nyt EU ehdottaa uutta sopimusta, jonka tarkoitus on antaa vakautta eurovyöhykkeelle. Jos euro ei ole vakaa, niin tulee olemaan erittäin vaikeaa saada aikaan taloudellista elpymistä. Finanssipoliittinen vakaus on edellytys myös työpaikkojen luomiselle. Ne maat, jotka ratifioivat tämän sopimuksen, pääsevät myös Euroopan vakausmekanismiin, ja tämä on äärimmäisen tärkeää Irlannille. Me haluamme myös päästä takaisin kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Ne, jotka vastustavat tätä sopimusta, niin heidän täytyy kyllä osoittaa, kuinka Irlanti muuten pärjäisi. Kiitoksia kollega Kelly. Sitten tavaris, olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitos. Todellisuus eh, to, toteutuu surullisella tavalla Guinea-Bissaussa. Sotilaat eh, hyökkäävät hyökkäävät eh, ja Guinea-Bissauta on myöskin käytetty hume Eh, huumeiden läpikulkumaana sillä tavalla, että sotilaat ovat toimintaa tukeneet. Lakeja ei ole noudatettu ja Guinea-Bisson tämä missio, eurooppalainen missio on vetäytynyt sieltä. Täytyy yrittää muuttaa asioita, mutta se oli kuitenkin suuri virhe. Nimittäin tilanne sen kuin vain huononee siellä on huumekauppaa ja tämän maan kautta meidän strategiamme ei näytä olevan mitenkään johdonmukainen. Ihmiset toivovat rauhaa ja uudistuksia. Kiitoksia kollega Tavares. Sitten kollega Sonski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Dva temu. Niin, hyvät naiset ja herrat, kaksi vuotta sitten puolalainen lentokone putosi maahan ja tuossa lentokoneessa matkusti ei ainoastaan Puolan presidentti, vaan myös korkeimmat käskyn haltijat armeijan suhteen. Kaksi vuotta tämä lentokone on nyt lojunut Venäjässä, Venäjällä. Venäjä ei halua luovuttaa lentokonetta eikä sen mustaa laatikkoa tutkittavaksi. On aivan käsittämätön tilanne, että 2000-luvulla ei voida tutkia eh, tämän traagisen katastrofin syitä. Minä toivon, että Euroopan unioni käynnistää ja tukee tutkimusta tämän, näiden tapahtumien selvittämiseksi. Kiitoksia sitten kollega Petsen. Uh, työpaikkoja voitaisiin säästää, mutta Lontoossa niitä menetetään lainsäädännön takia. Sokerijalostama joutui heittämään työntekijänsä ulos ja se joutuu näistä kiintiöistä. Ei voida enää ostaa raakasokeria, jota tarvittaisiin EU-ssa. Komissiolla on kuitenkin mahdollisuus muuttaa sääntöjä ja antaa, antaa maiden ostaa valti, markkinoilta mitä haluaa. 14.3. minä pyysin, että tällainen eh, asia järjestettäisiin, mutta minkälaista vastausta ei ole pyyntööni saanut. Me emme voi menettää näin paljon työpaikkoja Lontoon keskustassa. Hyvin nopeasti, mahdollisimman nopeasti tästä pitäisi tehdä päätöslauselma. Kiitoksia kollega Batsen. Seuraavaksi kollega Sondergaard. E, e, Kiitoksia. Vetoaisin puhemiehen. Jo 69 päivän ajan ihmisoikeusaktivisti on ollut Bahrainissa vangittuna. Tämä on kuninkaan diktatuurin seurausta ja hänet on jopa alistettu kidutukselle. Mikä hänen rikoksensa on? Hän taisteli demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ei väkivalloin, vaan sanoin ja rauhanomaisin mielenosoituksin. 69 päivää on hän ollut nyt nälkälakossa ja hän on todellakin kuoleman porteilla. Tämä ei saa, näin ei saa tapahtua. Tämän taiston tulisi olla myös meidän taistomme, ja siksi vetoan puhemieheen, jotta puhemies varmistaisi, että että täältä lähettäisimme Bahrainin kuningaskuntaan mitä kiireisimmän vetoomuksen. Tämä henkilö täytyy vapauttaa välittömästi. Jokainen päivä on tärkeä. Huomenna saattaa olla jo liian myöhäistä. Kiitoksia kollega Sondergaard. Seuraavaksi kollega Kelly. Godmorgon, Uppdrag. Jag har haft chansen att Kiitoksia siitä, että voin puhua sellaisesta asiasta, joka minua häiritsee hyvin monia, monia eh, muitakin. Eh, Irlannin kansalainen tapettiin Boliviassa kolme vuotta sitten ja on käynyt ilmi, että hänellä ei ollut asetta ja häntä ammuttiin moneen kertaan myöskin selkään ja tämä tekivät eh, viranomaiset. Nyt perheen jäsenet haluavat selityksiä, mutta mitään ei ole tapahtunut kolmeen vuoteen. Nyt tarvittaisiin riippumaton tutkintakomitea. Meillä oli täällä kuuleminen ja Lady Ashkin, Ashtonkin oli mukana, ja, mutta sen, kaiken tämän lisäksi me tarvitsemme riippumatonta tutkintaa pitäisi käyttää keinoja, jotta Bolivian viranomaiset toivi, toimisivat tässä asiassa. Kiitoksia kollega Kelly. Sitten kollega Costello. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minä olen Dublinin huumetyöryhmän jäsenenä. Olen saanut paljon raportteja väkivallasta ja pelottelusta siitä, että huumeiden käyttäjien vanhempia sukulaisia uhkaillaan. Tähän usein liittyy pieniä rahasummia. Me aloitimme huumeiden vastaisen osaston Irlannissa. Se torjuu huumeiden käyttöä. Sen jälkeen 9000 puhelua on tehty tähän poliisin huumeyksikköön ja tehty ilmoituksia. Olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen Euroopan laajuinen apu, ap, apupuhelin, samanlainen kuin on muidenkin ongelmien osalta, johon huumeiden käyttäjät ja heidän omaisensa voisivat soittaa. Se olisi erittäin tärkeää, kun haluamme torjua huumeita niin, että voimme rajat ylittävästi ja, ja Euroopan, Euroopan laajuisesti puuttua tähän ongelmaan. Kiitos. Kiitoksia Rova Kostello. Seuraavaksi Tremo Saivalsels. olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, eilen alkoi nationalisaatio kansallistamisessa uusi lehti. Argentiina päätti kansallistaa YPF, joka on e-, espanjalaisen Repsol-yhtymän tytäryhtiö. Nyt Argentiinan valtio omistaa 51 prosenttia. Espanjalla on enää 6 prosentin omistus. Tämä hyökkäys oikeusvaltioperiaatetta ja yksityisomistusta vastaan saa aikaan epävarmuutta – ja epäluottamusta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa Argentiinassa. Tämä lähentää Argentiinaa pikemminkin Kuubaan kuin Venezuelaan kuin avoimeen kansantalouteen. Siksi pyytäisinkin tätä parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan, Euroopan neuvostoa tukemaan Repsolia tätä tilannetta vastaan. Käynnissä olevat kauppaneuvottelut ö, ovat konteksti, jossa voitaisiin varmistaa, että puheenjohtaja kes, puhemies keskeyttää. Kiitokset Remo Saivalsers. Seuraavaksi Ogelos, olkaa hyvä. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Kiitos. Minä haluaisin mainita eräistä virheistä, joita Kreikassa on tehty 70-luvulta viime vuoteen asti. Kreikassa on käytetty hyvin paljon rahaa erilaisiin aseohjelmiin 2001-2011. Ja sitten pakotettiin tämän, tämän lopettamiseen, koska rahaa ei enää ollut, mutta kuitenkin eniten eh, Kiinan ja Pohjois-Korean jälkeen suurimmat asekustannukset. Me olemme edelleen suurin kumppani saksalaisille ja ranskalaisille asevalmistajille. Tästä pitäisi jotakin oppia, koska täällä saadaan hyvin paljon voittoja. Kreikan hallitus on epäilemättä myös eh, hyötynyt tästä. Nyt onkin tehty pidätyksiä. Kiitoksia kollega Chrisogelos. Seuraavaksi kollega Vlosovic. Olkaa hyvä. Mikro. Mikrofoni. Herr Kollege, microphone please. E, przed chwilą zakończyliśmy debatę na temat negocjacji układów o stowarzyszeniu z armenią olemme käyneet täällä keskustelua assosiaatio e, neuvotteluista Armenian ja Azerbaidsanin kanssa, mutta me seuraamme myös tilannetta Iranissa, joka on naapurivaltio näihin valtioihin nähden. E, Istanbulissa keskusteltiin muutama päivä sitten ja toive kompromissista on herännyt. Iran haluaa edelleen neuvotella atomiohjelmasta, ydinohjelmasta. Toisaalta Venäjän armeija on kaukasuksella yhä enemmän lästä, läsnä ja siksi meidän pitäisi uranin rikastamisen suhteen pyrkiä estämään Iranin jatkomahdollisuudet tämän toiminnan jatkamiseksi. Toisaalta meidän täytyy myös tarkkailla Venäjää. Meidän ei pidä sallia sitä, että Venäjä käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja että me, jossa me keskitymme vaikkapa muihin alueisiin ja sitten he yrittävät taas sotilaallisia toimia kaukasuksella. Kiitoksia kollega Vlosovic. Kollega Bratkovski ei tullut paikalle, joten kollega Vattimo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Halusin muistuttaa teitä siitä, että tällä viikolla Washingtonissa monet kansalaisyhteiskunnan edustajat ja puolueiden edustajat ovat tulleet vetoamaan Obamaan, jotta vapautettaisiin vuonna 1994 Floridassa pidätetyt viisi kuubalaista, joita on syytetty vakoilusta vieraan vallan hyväksi, vaikka tätä ei ole voitu todistaa. Miamissa nämä, Miamiissa nämä henkilöt ö, pidätettiin. Ö, YK on ö, julistanut mitättömäksi ö, tämän pidätyksen ja si, se, sitä seuranneen pidät, van, vangitsemisen. Amnesty International on kritisoinut USAta siitä, että se on tällä tavalla kohdellut ö, näitä viittä henkilöä täysin ihmisoikeuksien periaatteiden vastaisesti. Nyt kaikki... Ö, Mm, oikeusmenettelyt on saatettu päätökseen ja nämä viisi henkilöä ovat vankilassa ja toivomme, että Obama korjaisi tämän oikeudellisen erheen ja puhuja keskeytettiin. Kollegin Miranda. Kiitoksia kollega Vattimo. Seuraavaksi kollega Miranda, olkaa hyvä. Obrigada, presidente. Preservar la biodiversidade é un dos... Mm, säilytämme biodiversiteettiä. Se on yksi Euroopan unionin tehtävä, mutta valitettavasti tämä ei nyt toimi hyvin. Galiciassa on palannut 16 000 hehtaaria maata ja hyvin suuria ekologisia arvoja tuhoutuu Natura 2000-alueella, metsäalueella. Tässä on yksi atlanttinen merkittävä metsä tuhoutunut. Ne näyttävät surullisilta, kauhistuttavilta nämä alueet. Pitää edistää sellaista politiikkaa, jonka avulla voidaan torjua metsäpaloja. Ja pitäisi e, pystyä pitämään ihmiset maaseudulla, etteivät kaikki muuttaisi pois sieltä. Ekosysteemejä täytyy suojella. Haluamme vihreän maan. Kiitoksia kollega Miranda. Kollega Mayer ei valitettavasti ilmantunut tänne. Siksi kollegat Sanoni niin saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, mitä voisi tapahtua piakkoin yhdessä Italian kauneimmista metsistä. Se sijaitsee Friulin ja Veneton alueella. Siellä on hienoa luontoa, se on myös Natura 2000-aluetta. Tällä, tämä, tämä, tämä metsä on Venetsian viranomaisten suojelema. Nyt tässä metsässä on alettu metsästää peuroja. Veneton ja Viorin alueella. Nämä peurat tapetaan barbaarisesti sillä verukkeella, että mukaan peuroja olisi liikaa. Kuitenkin e, eläinsuojeluyhdistysten mielestä tämä on laitonta. Euroopan unionin pitäisi pitää huoli siitä, että Italiakin kunnioittaisi biodiversiteettidirektiiviä ja sankti- langettaisi sanktioita kaikille kunnille, jotka sallivat tällaisen toiminnan. Kiitos. Kiitoksia, Zanoni. Sitten Zucker. Presidente. Kiitoksia puhemies. Portugalin kansalaisten sosiaaliekonominen tilanne huononee päivä päivältä ja elinolosuhteet menevät taaksepäin jo epäinhimillisiin mittasuhteisiin. Troika on sitä mieltä, että Portugali on hyvällä tiellä. Mikä tämä hyvä tie oikein on? Onko se velkaantuminen, taloudellinen riippuvuus, taantuma, 15 prosentin työttömyys, 200 000 työpaikan tuhoaminen 2012-2013, kurjuuden lisääntyminen. Tämäkö tarkoittaa hyvää tietä? Oletteko te sitä mieltä, että portugalilaisten elinolojen huonontaminen 7,3 prosentin köyhyyden lisääntymisellä ja eläkeläisten kurjistumisella. Tarkoittaako tämä, että Portugali on mukaan hyvällä tiellä, jos sairaaloita suljetaan ja monia muita julkisia palveluja suljetaan ja yhä useammilla portugalilaisilla ei ole tarpeeksi syötävää koululaisilla lapsilla? Onko tämä mukavasti hyvä merkki siitä puhemies keskeyttää? Sitten vielä kollega Ojuland, olkaa hyvä. Thank you, President. Puhemies, eh, Kremlin viranomaiset neuvottelevat tällä hetkellä siitä, että ostaisivat 20 miljoonalla eurolla maapalan keskeltä Pariisia. Tarkoituksena on rakentaa venäläinen ortodoksikirkko Moskovan patriarkan eh, johdossa. Hän ei ole tyytyväinen olemassa olevaan historialliseen eh, katedraaliin, Aleksander Nevskin katedraaliin Pariisissa. Venäjän valtio on vahvistanut sen, että kymmenessä vuodessa rakennettaisiin 200 kirkkoa, ja tällä hetkellä keskustellaan siitä, että 500 uutta kirkkoa rakennettaisiin tulevaisuudessa tämän valtion ja kirkon fuusiohankkeen puitteissa. Mielestäni valtion ja kirkon erilläänpito on demokratian ytimessä. Meidän velvollisuutemme on suojella kansalaisiamme siitä, että nämä eivät joutuisi tunnustamaan syntejään Kremlin agenteille ortodoksikirkkojen kultaisten kupolien alla. Meidän täytyy päättää, mitä teemme tälle hankkeelle. Kiitos. Kiitoksia, rouva Ojuland. Tämänpäiväinen istunto päättyy. Huomenna alkaa 9.14 ja 15.21 on huominen istunto. Esityslista.